Okay. Cari colleghi, prima... Hyvät kollegat, ennen kuin siirrymme äänestämään, annan puheenvuoron Bradburnille. Olkaa hyvä. Uh, thank you, madam. Kiitos puhemies. Toivon, että minut kuullaan tämän hälyn ylitse. Mutta puhemies, voisitteko antaa neuvoa minulle? Niin voisitteko hiukan neuvoa, milloin ryhdytään toimiin tässä parlamentissa, jotta estetään se, että jäsenet jatkuvasti juoksemaan tällaista käytävää tämän salin ja toimiston väliä. Ja heitä sitten ihmiset häiritsevät, ovat sen loppareita avusta tai mitä tahansa, jotka yrittävät työntää paperia meidän käsimme, kun lähestymme tänne saliin äänestääksemme tästä. Tämä on jotenkin niin kuin joku ylioppilas kunta eikä mikään parlamentti. Ja toivottavasti ryhdytte toimia, että tällainen häirintä loppuu. Grazie, onorevole Brad. Kiitoksia Bradburn tästä huomiosta. tiedotamme tästä puheenvuorostanne kvestoreille, jotta he voivat tarttua tarvittaviin toimiin. Nyt ennen kuin siirrymme äänestyksiin, minulla on joitakin tiedonantoja. Ensinnäkin vastuuvaliokunta on tehnyt korjaukseen parlamentin hyväksymään tekstiin, tai siis komissio on tehnyt muutoksen parlamentin tekstiin, jossa käsitellään rakennusmateriaalien kaupan pitämistä. Ja työjärjestyksen artiklan mukaan tämä muutos hyväksytään, jos 48 tunnin sisällä vähintään 40 parlamentin jäsentä ei vastusta sitä. Se on direct sivulta löytyy tämä korjaus. Sitten 211 artiklan kolme kohdan mukaisesti AFKO-valiokunta ehdottaa seuraavaa 56 ja 50 artiklan tulkintaa. 56. Palauttamisen äh, valiokuntaan äh, jälkeen 56 artiklan mukaisesti niin äh, vastuuvaliokunnan tulee mahdollistaa se, että lausunnon antava valiokunta 50 artiklan mukaisesti käy läpi sille annetun tehtävän. Tähän voi tehdä korjauksen suullisesti tai kirjallisesti ja näin parlamentti voi määritellä sen oikean hetken, milloin tätä tiettyä kysymystä käsitellään. Sitten 50 artikla, puheenjohtajakokouksen päätös, jonka mukaan sovelletaan mukana olevia valio, valiokuntien tilaa kuuluu vastuuvaliokunnalle ja sen oikeuksia toteuttaessaan sen täytyy kunnioittaa muiden valiokuntien oikeuksia, erityisesti mitä tulee aikatauluun, siinä kun ne voivat jättää tarkistuksia täysistunnolle. Ja jos vastuuvaliokunta ei tunnusta muiden valiokuntien toimivaltuuksia, niin silloin ensimmäisen valiokunnan päätökset ovat lainvoimaisia, mutta toiset valiokunnat voivat jättää toimivaltuuksensa mukaisesti tarkistuksia täysistunnossa. Ja tämä huomio hyväksytään, jos mitään vastustusta ei tule ennen kuin huomiset työt alkavat, eli keskiviikkona 16.2. Jos kukaan ei tätä hyväksy, niin, äh, ei vastusta, niin silloin Matthewn mietintö poistetaan esityslistalta. No niin, nyt voimme siirtyä sitten äänestämään. Ensin äänestämme yksinkertaistetulla menettelyllä Jolin mietinnöstä, joka koskee EUn ja Etelä-Afrikan välistä kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaa sopimusta. Äänestämme nimenhuutoäänestyksellä tästä mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraavaksi esityslistalla samalla menettelyllä Koppan mietintö EUn sekä Islannin, Liechtensteinin ja Nor- Norjan väliset sopimukset. Äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Täällä on puheenvuoropyyntö. Apologies, my voting machine not working. Could you send a technician and record? Niin, ilmeisesti minun äänestyslaitteeni ei toimi, joten minun ääni kirjataan, ään, kirjataan ylös. Pääti. Koferati. Sama ongelma. Äänestyskoneeni ei toimi. Pyydän, että ääneni rekisteröidään. Selvä. Tämä otetaan huomioon.